varapuheenjohtajan korkean edustajan puolesta asian esittelee komissaari Hahn. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvä ministeri. Oli kauheaa nähdä kuvia murhatuista turisteista Susin rannalla. Ja tässä nimenomaan on tärkeää, että tuemme Tunisia ja ettei näin tule enää käymään. Tässä iskettiin ihmisiä vastaan ja totta kai tässä ajatuksemme ovat uhreen omaisten ja Tunisian viranomaistenkin luona. Ja totta kai tässä haluttiin vahingoittaa matkailualaa, joka on erittäin tärkeä Tunisian taloudelle ja joka on jo haasteita joutunut kohtaamaan aikaisemminkin. Vuoden 2011 jälkeinen demokraattinen kehitys on ihan ainutlaatuinen Tunisiassa ja totta kai se on varsin herkkä. Ja siihen vaikuttavat monet haasteet, esimerkiksi sosiotaloudelliset haasteet, joita vielä on tarvitaan rohkeita lisää uudistuksia, jotta voidaan vakauttaa demokraattinen perusta maassa ja päästä yli näistä hankalista sosiaalisista taloudellisista ongelmista. Ja varsinkin nuorten tilanne on hankala. EU on vuodesta 2011 tukenut Tunisiaa ja näin tehdään jatkossakin. Se on hallituksen, hallitukselle suurin ulkoisen avun lähde. On tärkeää, että maahan myös investoidaan ja kannamme asiasta yhteisen vastuun. On pidettävä huoli siitä, että turvallisessa ympäristössä jatkossakin Tunisian kehitys voi jatkaa. Iskumuseo ei ollut ensimmäinen eh, turvallisuushaaste maassa. Vallankumouksen jälkeen EU on ollut yhteydessä viranomaisiin on keskusteltu kattavasta turvallisuusjärjestyksen uudistamisesta, jotta laitokset voisivat tehokkaammin turvata kansalaistensa turvallisuuden huomioiden kuitenkin kansainväliset määräykset ja ihmisoikeudet, jotka uusi perustuslaki määrittää. Tältä pohjalta kehitysohjelmia on kehitetty ja näin herkästä aiheesta, kun on kyse ja kun tarkastellaan nykyistä kontekstia ja uutta hallitusta, on mahdollista käynnistää kunnianhimoinen ohjelma ja toimimme niin nopeasti kuin mahdollista, että ohjelma saadaan pantua täytäntöön. Tarvitaan laajoja uudistuksia ja on tärkeää taistella kunnolla myöskin terrorismia vastaan ja pyrkiä palauttamaan kansalaisten luottamus oman maan turvallisuudesta vastaaviin tahoihin. Mutta terrorikoordinaattorin kanssa me komissiossa ja ulkosuhdehallinto tarkastelemme erilaisia mahdollisuuksia voida toimia nopeasti hyödyttäen kaikkia olemassa olevia välineitä jotta eh, Tunisia saisi tämän terrorismin vastaisen strategiansa ja radikalisoitumisen vastaisen strategiansa eh, valmiiksi ja eri mekanismit valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Korkea edustaja Mogherini lähetti kirjeen eh, Tunisian pääministerille toukokuussa. Siinä oli monia ehdotuksia ja itse olin yhteydessä kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön ministeriin heti Susin iskun jälkeen ja totesin siinä, että pyrimme nopeuttamaan tuen välittämistä sellaisenkin tuen, joka oli tarkoitus välittää vasta myöhemmin tämän vuoden aikana. Tunisia on iskujen kohde siksi, että siellä on onnistuttu on erittäin tärkeää, että EU yhdistää voimavaransa tukiessaan, tukitoimissaan, varsinkin kun puhutaan Tunisiasta, koska siellä pyritään demokraattisen kehittämiseen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Kaikki olemassa olevat voimavarat ja resurssit on voitava hyödyntää, jotta e, Tunisian siirtymä demokratiaan onnistuu. Ja kaikkien toimielinten ja jäsenmaiden on toimittava ja näin on osoitettava sitä, että toimimme tässä yhtenä rintamana. 187 miljoonaa euroa vuoden 2015 osalta on mahdollistettu, mutta tulen käymään läpi kaikki muutkin mahdollisuudet, kuinka mahdollisesti vielä lisätä rahoitusta. Makrotalouden rahoituksen on 300 miljoonaa euroa. Sitä ehkä voidaan tulevina vuosina lisätä. Tunisia on siis maa, joka sijaitsee varsin epävakalla alueella ja on ymmärrettävä, että tässä muutosvaiheessa maata on tuettava. On pidettävä huoli siitä, että panoksemme voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin ja että varat käytetään sellaisiin kohteisiin, joihin maa itse ei voi rahoitusta antaa ja on tärkeää, että toimimme joustavasti tarvittaessa ja yhtenäisesti, mutta tietysti myös huolellista suunnittelua tarvitaan. Tunisia on ollut tärkein edunsaaja tästä Umbrella-rahastosta, joka täydentää rahoitusvälineitä tiettyjen kumppaneiden osalta, kun lähdetään liikkeelle niiden kehitysvaiheesta demokraattisessa kehityksessä. Ja Tunisia on nyt täytäntöön panemassa näitä asetettuja tavoitteita ja sen vuoksi uskallamme ehdottaa lisäsummaa, noin 70 miljoonan euron lisärahoitussummaa, jotta e, annetaan tunnustus tähänastisesta työstä ja tarkastelemme myöskin sitä, miten parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää rahastoa, eh, ja, jotta saadaan nämä prioriteettialoitteet toteutettua. Paljon on vielä tehtävä, jos halutaan kehittää eh, tunnisian nuorta demokratiaa eh, ja päästä kaikkiin niihin asioihin, joita uudessa perustuslaissa esitetään. Esimerkiksi hallinnollinen hajautus, yksi mahdollisuus ja huomattavia ponnistuksia nämä uudistukset tarvitsevat ja myönteistä investointia ja kasvuympäristöä eh, myöskin. Ja jos näihin haasteisiin vastataan, on ponnisteltava monien vuosien ajan ja monilla eri aloilla, joilla EUlla on asiantuntemusta ja kokemusta tuen myöntämisestä roolimme on tärkeää sikälikin, että voimme vahvistaa kumppanuutta, joka on solmittu Tunisian kanssa. Sehän hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita yhteisöpolitiikat tarjoavat, ja lisämahdollisuuksia voidaan kumppanimaille tarjota. Kun esimerkiksi puhutaan yliopistovaihdoista ja koulutuksesta, tutkimuksesta, innovaatiosta ja maataloudesta. Sehän on tärkeä sektori maassa yhdessä kollegoiden kanssa käymme läpi mahdollisuuksia lisätoimista. Ja painotamme erityisesti toimia, jotka voivat luoda uusia työpaikkoja ja poistaa uhkia, esimerkiksi terrorismin uhkaa, koska se nimenomaan eh, kohdentaa toimensa pelon lisäämiseksi ja tämä vahingoittaa ihmisten elämää ja yhteiskuntaa. Meidän on pyrittävä siihen, että Eh, tuestamme on todellista hyötyä myöskin Tunisian kansalle. Kiitos. Kiitos komissaari Haan. Seuraavaksi poliittisten ryhmien edustajana EPP-ryhmän puolesta herra Kaaler, kaksi minuuttia. Kiitos, hyvä komissaari. Haluan kiittää tästä äh, johdannosta ja myös työstä, jota EU ja komissio on Tunisiassa tehnyt. Minä haluaisin myös ilmaista järkytykseni näiden kaikkien hyökkäysten johdosta ja haluan esittää osanottoni perheille. Tämä uusi demokratia, jolla sitä meidän pitäisi kaikin voimein sitä tukea, niin kuin olemme aloittaneet näin tekemäänkin. 2011 alkaen olen ollut EUn tarkkailijana tuossa maassa parlamentin nimissä ja näissä toisissa demokraattisissa vaaleissa olemme todenneet, että Tunisiassa halutaan demokratiaa. Ei siellä ole missään vaaleissa ollut e-, ehdolla edes radikalisteja tai ääriryhmiä. Ja tunisialaiset eivät halua ääriliikkeitä politiikkaansa ja meidän täytyy tässä heitä tukea. Ja olemme näitä asioita tuotet esille. Minusta olisi hyvin tärkeää, että mm, tutkisimme yhtä asiaa vielä ja pyytäisin ehkä komissaaria viemään tämän eteenpäin Rova Mogherinille. Meillähän on ollut EUn rajavalvontamissio, joka on nyt pistetty hieman jäihin se oli Tunisian rajalla ja odot, jää, jäänyt odottamaan parempia päiviä. Nyt olisi minun mielestäni hyvin tärkeää, jos voisimme tutkia, emmekö kuitenkin voisi saada jonkun näköisen mission tai operaation tuonne Tunisian rajalle, ehkä ulkoturvallisuuspolitiikan puitteissa, jotta voisimme pysäyttää terroristien tulon. Sussessa, Sussen tekijä, hän oli Libyasta saanut koulutuksensa, kuten myös Bardo-museon hyökkääjä. Ja tämä olisi tämmöistä konkreettista tukea, jota voisimme tällä alalla ehkä tunisialaisille tarjota ja ehkä voisitte komissiossa tätä tutkia. Kiitos kovasti. Seuraavana sosiaalidemokraattiryhmän puolesta Gianni Pitellä. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari. Oman ryhmäni nimissä osanottomme terroriiskujen uhrien omaisille ja maan hallitukselle tässä todellakin nyt pyritään negatiivisesti vaikuttamaan tähän arvokkaaseen taisteluun, jota Tunisiassa on käyty. Ja Tunisia on eh, ehkä yksi ainoa myönteinen esimerkki siitä, mihin suuntaan eh, arabikevään jälkeen maa on kehittynyt ja ei käy päinsä, että nimenomaan eh, Tunisian kansa joutuu kärsimään. Meidän on pyrittävä demokraattista vakautta tuettava tässä herkässä kehitysvaiheessa. Ja niinpä käännyn puolenne, hyvä komission jäsen ja myöskin korkeudustaja Mogherini, olisi erittäin tärkeää, että panostaisitte poliittisesti, moraalisesti, institutionaalisesti vahvasti tähän asiaan, sillä Euroopan unioni on tärkeässä roolissa on tärkeää, että toimitaan myös riittävän konkreettisesti. Ehdottaisimmekin tällaista Marshall-apua Tunisialle, koska Tunisiaan on nyt isketty nimenomaan sille sektorille, joka aiheuttaa suurinta haittaa, eli matkailualaan. Ja siksi maa tarvitsee konkreettista tukea, koska EU-suhteet Välimeren maihin ovat tärkeät, jos halutaan yhteiskunnalle mahdollistaa demokraattinen kehitys. Emme voi hyväksyä sitä, että äärivoimat ja radikaalit eh, saavat oman tahtonsa ja toiveensa läpi. Ja jalta esitämmekin toiveen tietyn tyyppinen Marshall-apumenettely Tunisialle. Toivottavasti Frederica Mogherini todellakin panostaa tähän asiaan ja kehittelee tämän tyyppistä tyyppistä ehdotusta. Το λόγο έχει για ένα λεπτό. Kiitos. Sanok yksi minuutti ECR puolesta. Mr. President. Hyvä puhemies. terrori isku Tunisia vastaan johtivat 39 traagiseen kuolemaan. 30 oli brittikansalaisia, kuten minä ja moni ehkä jopa minun vaalipiiristäni. Minä esitän sulun valittanut heidän perheilleen ja ystävilleen. Tämä tapahtui vain muuta kuukautta sen jälkeen, kun eh, Tunisia pääkaupungissa tapahtui hyökkäys museoon. Molemmissa hyökättiin länsimaisia turisteja vastaan. Tämä muistuttaa siitä, että eh, perinteisesti maallinen Tunisia tarvitsee tukeamme. Se oli arabikevään kotimaa ja siellä se menestyi kaikkein parhaiten. Benalin kukistuminen 2011 antoi toiveita monipuolodemokratista länsimaiseen tapaan. EUn ja sen valtioiden on annettava Habib Asidin hallitukselle tukea, jotta Tunisia voi olla maallinen malli valtio Pohjois-Afrikassa ja yleensä Lähi-idässä, kun 10 prosenttia Tunisian BKT tulee turismista tällaiset iskut ovat todella haitallisia ja nyt tarvitaan vakaa talous, jotta voidaan saada aikaiseksi vakaata politiikkaa ja voidaan välttyä ääriliikkeeltä ja mahdolliselta islamistiterrorismilta jatkossa. Kiitos. Seuraavana Alden puolesta Rouva Desarnes, puolitoista minuuttia. Euh, monsieur le commissaire, euh, nous disons tous la même chose. Hyvä komissaari, kaikkihan me olemme samalla linjoilla, ihan luonnollisestikin, kun terroristit hyökkäävät ja olivat hyökänneet nyt kolmen kuukauden välein Tunisiaan, niin eh, se tarkoittaa sitä, että Tunisian nuori demokratia eh, on nyt todella siirtymässä tähän demokratian oikein. Ja tähänhän terroristit nyt haluavat hyökätä ja haluavat lopettaa tämän demokratian kehittymisen. Luonnollisesti Euroopan unionin pitää olla Tunisian rinnalla, tunisialaisten rinnalla vielä tärkeämpää se, mitä olemme jo tehneet. Meidän pitää olla turvallisuutta siellä takaamassa esimerkiksi, miten rajoja valvotaan Libyan suuntaan. Meidän täytyy olla myös paikalla muuttoliikettä hallinnoimassa heidän kanssaan nämä äh, maahanmuuttajat, jotka äh, Tunisiasta sitten tulevat Eurooppaan. Ja meidän pitää myös taloudellisesti tukea Tunisia. Puhuttiin siitä, että äh, annetaan tukea rahallisesti, mutta täytyy katsoa, että sitä rahaa myös käytetään kestävällä, tasolla, kestävällä tavalla. Ja on hyvin tärkeää, että myös kauppasuhteet toimivat niin, että Tunisia hyötyy näistä avuista pystyen hyödyntämään näitä tärkeillä yhteiskunnallisilla sektoreilla sektoreilla, maatalous ja turismi ja muut. Joten meidän täytyy todella olla rintarinnan tunisialaisten kanssa ja tästä me emme voi edes neuvotella. Kiitos. Kiitos. GUE-ryhmä, Ova Verja, puolitoista minuuttia. Yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Kauhu on taas iskenyt sussiin Tunisiassa kolme kuukautta Barnon jälkeen. Minäkin haluan esittää surun valitteluni. Se, että on valittu tässä pienessä 10 miljoonan maassa turistikohteita ja turismi on niin tärkeää. 14 prosenttia työpaikoista riippuu turismista. Siellä myös alkoi arabi kevät ja se jatkaa kuitenkin demokraattista prosessiaan. Terroristit haluavat sen lopettaa. Nämä iskut eivät ole sattumanvaraisia. Meidän on torjuttava selkeästi turismia, äh, terrorismia. Tunisia tarvitsee meidän apuamme, mutta ei pidä ja pitää varmistaa, ettei demokraattista kehitystä kyseenalaisteta. On annettava paljon tukea sen talolle, jotta nuoriso saa uusia mahdollisuuksia. Tähän asti Tunisialle on annettu liian vähän jopa niin kutsuttua mm, apua, joka on ollut lähinnä lainoja, ja näin se on vain velkaantunut lisää. Kriisi pahenee ja ihmisillä on vähän toivoa, rajat ovat kiinni. Nyt on toimittava odotusten mukaisesti. Hyvä komission jäsen, jos kuuntelisitte puhujia, niin tämä olisi vielä parempi. Kiitos nyt on todellakin toimittava niin kuin pitää toimia. Tarvitaan uusia sopimuksia vapaasta liikkuvuudesta. On huomioitava velkojen uudelleenjärjestelykysymys, ehkä jopa mm, jätettäisiin vielä tietyksi ajaksi moratorion kohteeksi. Meidän on tuettava Tunisian kantaa, kansaa nyt ei voida ainoastaan lähteä vapauttamisen tielle, joka vain helpottaa eurooppalaisten yritysten toimintaa. Meidän pitää nyt kiireesti asettaa Tunisian etusijalle. Kiitos vihreiden puolesta herra Sebastian. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin tässä yhteydessä tietysti esittää surun valittelut näiden brutaalien iskujen kohteeksi joutuneille. Minä olin äskettäin Tunisiassa parlamentin missiolla muiden kollegien kanssa, jotka täällä puhuvat. Siellä oli rehelliset vaalit ja ihmisillä oli paljon toivoa. Me kokoonnuimme kansalaisyhteiskunnan jäsenten ja poliittisten poliittisten edustajien kanssa myös eh, tämänhetkisen presidentin kanssa. Haluaisin muistuttaa, että siellä tilanne on hyvin erilainen kuin muualla. Todellinen arabikevät eh, tapahtui Tunisiassa. Siellä päästiin diktatorista eroon ja saatiin demokratia rakennettua, mutta kun tämän saimme kuulla, meille kerrottiin myös epäsuorasti, että tunisialaiset kokevat olevansa yksin, he ovat keskellä tällaista hyvin vaikeaa aluetta, siellä on valtavasti terrorismia ympärillä. Ja mitä Eurooppa on tehnyt Tunisialle annettu rahamäärä on todella järkyttävän pieni. Tunisia tarvitsee tukeamme sekä turvallisuusasioissa että poliittisesti, mutta erityisesti taloudellisesti, jotta siellä voidaan päästä vakaaseen tilanteeseen, jotta nuoriso, johon terrorismi erityisesti vaikuttaa, että he voisivat saada uskoa tulevaisuuteen. Tunisian ainoa Magrebin alueen maa, josta voi olla todellinen demokraatti arktinen maa ja se pitää olla meidän ykköskumppanimme. Me katselemme tuonne Välimeren eteläpuolelle liian vähän. Komission jäsenet tarvitaan selkeä sitoutuminen Tunisiaan sillä Tunisian eh, vakaa tulevaisuus on myös meidän vakaata tulevaisuuttamme. Kiitos. Kiitos. Seuraavana EFDD-ryhmän puolesta kaksi minuuttia, herra Castaldo. Oh, presidente. 21 morti al bar. Varrossa 21 kuolta tässä susin lähellä 38 uhria. Tunisian nykytilanne. Totta kai tässä halutaan äm, iskeä matkailualaan, joka on erittäin tärkeä äh, ala Tunisiassa. Miksi näin? Tunisia on arabimaailmassa ihan äh, omanlaisensa maa. Äh, siellä eh, vaikkakin vaivalloisesti kuitenkin kehitys on ollut demokraattista. Tilanne on toinen kuin esimerkiksi Libyassa ja Syyriassa. Se pelottaa monia myöskin terroristeja, myöskin monia autoritäärisiä alueen hallituksia, koska se osoittaa sen, että demokratia ja islami voidaan yhdistää toisiinsa ja sen takia Tunisiaa pelätään mutta Tunisiassa on monta erilaista kehitystasoa. On tuotantosektori ja on tietysti paljon myöskin työttömyyttä akateemikkojenkin keskuudessa. Ja ulkomaisia taistelijoita myöskin 3 tuhatta ja erityisraportti eh, tästä maasta on tärkeä, koska se on varsin mielenkiintoinen. Ja voin yhtyä siihen, mitä puheenjohtaja Pitella totesi eh, todetessaan, että Marshall-apua tarvitaan. Emme voi keskittyä pelkästään esimerkiksi turvallisuuteen ja eh, maahanmuuttokysymyksiin, vaan tarvitaan poliittista suunnittelua huomioiden taloudelliset, sosiaaliset kysymykset, eli mahdollisimman laaja-alainen lähestymistapa. On erittäin tärkeää, että eh, näin tehdään, koska muutoin emme vastaa Tunisian haasteisiin, tämän päivän haasteisiin. äärivoimat ja autoritääriset eh, hallitukset ovat, eh, ovat hankalia, mutta Tunisia osoitti valmiutensa lähteä demokraattiselle tielle ja tämä kaikki johtuu siitä, että siihen luotetaan. Toivottavasti tämä ketju ei katkea ja paljon riippuu meistä, joten ei jätetä heitä yksin. Kiitos. Ja seuraavana ENFn puolesta herra B, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja niin tietysti me ajattelemme uhreja Tunisiassa, mutta haluan pitää hyvänä sitä Tunisian äh, presidentin päätöstä ennen kuin hätätilaan viime lauantaina julistettiin äh, sulki ainakin 80 salafisti moskeja ja sen pyy, kumpa meidänkin hallituksemme äh, tekisivät samaa. Vallankumouksesta lähtien radikaaliryhmät ovat lisääntyneet ja koittavat henkilöstatuuttilakiin puuttua, koska Burkiba sen on ottanut ensin käyttöön ja Benadis on vahvistanut, on antanut antanut tunisialaisille tasa-arvoisen kansalaisuuden. Mutta nämä kamalat hyökkäykset, jotka tapahtuvat maaliskuussa ja kesäkuussa, täytyy muistuttaa, että Tunisia on maa, joka tänä päivänä äh, ikään kuin tuottaa kaikista eniten jihadisteja terroristijärjestöille, joita löytyy Syyriasta, Irakista ja Libyasta. Algeriassa panttivanki äh, draaman jälkeen äh, terroristipartiossa oli ainakin 11 tunisialaista ja ne ovat myös Libyan islamistivaltion ytimenä. Ja tänä hetkellä islamistit piiloilevat Tunisian vuorilla. Tunisian valtion uudistuksista huolimatta turvakoneiston purkaminen ei ennakoi hyvää, mutta enähän nyt on väijymässä. Tämä on islamistipuolue, joka on saanut paljon ääniä vaaleissa siitä syystä, että hallitus ei ole onnistunut taloutta parantamaan. Mutta Enahda ennakoi viisaasti sen, että sillä on pitkän ajan strategia ja tämä islamistipuolue muistuttaa tällaista muslimiveljeskuntaa ja se on soluttautunut ympäri yhteiskuntaa. Ja tänä päivänä eurooppalaisen poliitikkojen pitäisi olla erittäin varovaisia antaessaan tukea Ben Amille, vaikka itse asiassa ei uskonnollisille arabivaltioille pitäisi antaa mahdollisuus rajoittaa islamistin etenemistä. Kiitos, herra Postinaari. Puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies, hyvä komission jäsen. Aivan ensiksi haluaisin minäkin ilmaista sympatiani ja solidaarisuuteni Tunisian kansalle ja haluan myös esittää suurun valittelut niille lukuisille perheille, joihin nämä traagiset terrori-iskut ovat kohdistuneet. Tunisia on paras esimerkki arabikevään jälkeistä demokraattista siirtymästä, mutta sen takia se on myös tärkein kohde niille, jotka haluavat sinne epävakautta ja ei haluta, että islam ja demokratia toimisivat samaan aikaan. Tunisia tarvitsee EUn tukea, jotta voidaan edistää sen kehitystä ja vakautta. Se tarvitsee sitä vielä enemmän tänä päivänä terroriskujen jälkeen, joiden kohteena olivat erityisesti ulkomaiset matkailijat, jotta voitaisiin matkailuelinkeinolta viedä tärkeän turistisesongin aikana pohja. Minä tarkoitan nyt hyvin laajaa taloudellista ja teknistä apua Tunisialle, niin kuin ystävä Gianni Pitellakin sanoi, hän puhui tästä, pitäisi olla erityisohjelma Tunisian kohdistuen. Ja Tunisian auttaminen tarkoittaa myös sitä, että Euroopan unioni saa tästä hyötyä, sillä vakaa demokraattinen kasvava Tunisian paras esimerkki siitä, mitä alueen maat voivat saada aikaiseksi, mihin ne voivat pyrkiä. Uudistukset ovat jo alkaneet. Maassa on uusi perustuslaki, se on kuitenkin vasta nuori todellisuus. Ja sen takia, hyvä komission jäsen, ja osoitan teille sanani myös korkealle edustajalle, pitää auttaa heitä teknisesti ja kapasiteetin rakentamisessa tarvitaan myös terrorismin torjunnassa apua heille. Ja sitten on autettava myös siinä, että Ben Alin omaisuus laitetaan takaisin. Niitä on nyt täällä ympäri Euroopan eri pankeissa ja rahoituslaitoksissa. Kiitos. Kirja Saike, Kiitos. Seuraavana puolitoista minuuttia Rova Saake. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät jäsenet. Olin äh, kauhistunut tästä äh, iskusta ähm, turismialueelle. On tärkeää, että sisäpolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa ei toisistaan voi aina irrottaa. Ja vaikka olemmekin surullisia tämän iskun takia, meidän on kuitenkin ponnisteltava ja tämä vaivaa sen eteen, että Tunisia jatkossakin on menestystarina sen suhteen, miten diktatorikaudesta voidaan siirtyä demokraattisen kehityksen. Viisi vuotta sitten toivottiin lisädemokratiaa ja katsottiin, että tällaisia arvoja halutaan tukea. Siirtymäkaudet eivät koskaan ole helppoja, mutta nuoret olivat pettyneet korruptioon, vallan väärin käyttöön, vapauden puutteeseen ja tätä kaikkea emme saa unohtaa. Seuraava sukupolvi toivottavasti ymmärtää ja voi luottaa siihen, että Euroopan unioni on luotettava kumppani ja sen avulla ja tuella voidaan kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Eli tämä on täysin vastakohta sille dogmalle, jota poliittinen islami ajaa väkivaltaisin keinoin. Mutta en itse haluaisi ajatella kaikkia tuen kautta. Meidän kannattaa tehdä yhteistyötä Tunisian kanssa, jotta se voi kehittää itse itseään ja EU nähdä kumppanina. Kauppa ja muut sopimukset tulevat sitten tähän kuvaan mukaan ja toivottavasti luovat vapaamman yhteiskunnan, joka tarjoaa mahdollisuuksia kaikille kansalaisille, varsinkin nuorille. Kiitos. Puolitoista minuuttia. Herra Panseeri seuraavaksi. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. Sussin iskut, toinen isku jo muutaman kuukauden sisään eh, toi huomattavia vaikutuksia sen että tarvitaan hätäsuunnitelmia ja tätä päätöstä pidetään tarpeellisena, mutta kaksi ongelmaa näihin liittyy. Ensimmäinen liittyy olemassa olevaan epävarmuuteen maassa, joka saattaa johtaa siihen, että tilanne huononee tulevaisuudessa ja että hätätilanne vaikuttaa negatiivisesti kansalaisten oikeuksiin se ei ole hyvä asia tässä siirtymäkauden kehityksessä. Tämän lisäksi ja tämän vuoksi on pyrittävä siihen, että demokraattinen kehitys saadaan vakaalle pohjalle ja saadaan aikaan sosiaalista kehitystä. Se on ainoa mahdollinen tapa toimia terrorismia vastaan ja EUn rooli tässä, sen on oltava voimakas ja se esiin on tuonut myöskin parlamentin päätöslauselma. Eli on tehtävä enemmän kuin mitä tähän asti on tehty. Komission jäsen Hahn Totesitte, että tämä on kunnianhimoinen haaste, mutta valitettavasti emme ole olleet riittävän kunnianhimoisia. Tarvitaan sellaista taloudellista tukea, jota on esitetty Ukrainalle. Jos halutaan läheltä tukea Tunisia, on ymmärrettävä, minkä tyyppisiin toimiin on ryhdyttävä. Ja on vahvistettava Tunisian demokraattista kokemusta, sillä paljon siitä riippuu, siitä riippuu paljon myös omakin turvallisuutemme. Kiitos arvoisa Kiitos puhemies. Aivan ensiksi surun valitteluni uhreille ja tuomitsen selkeästi nämä viimeiset Tunisian terrori-iskut. Mitä oikein tapahtuu tässä maassa, joka kulttuurisesti ja uskonnollisesti on omanlaisensa? Miten tämä on johtanut siihen, että nuori insinööri hänestä tuli jihadisti. Mitä tapahtuu monelle nuorelle, joka on tuossa maassa turhautunut? On selvää, että turvallisuusstrategia on ykkösijalla, mutta se ei kuitenkaan ole ainoa asia, eikä se riitä. Jos Tunisiassa ei ole kasvua, niin demokraattinen prosessi ei saa ei tule vahvistetuksi. Tunisia tarvitsee paljon muutakin kuin julkilausumia täällä tai pieniä rahoitusohjelmia, jos todella haluamme tällaisen demokraattisen maan Euroopan lähelle, sellaisen maan, joka voisi todellakin menestyksesti päästä arabikeväästä, vaikka tämän väärän nimisille, niin sitten tarvitaan todella suuria toimia. Nykyinen presidentti sanoi, että yksi pääskynen ei vielä kesä tee, ja tämä on totta. Jos näin jatketaan, niin kaikista näistä pääskystä päästään eroon, mitä tällä hetkellä on. Kiitos, herra Barnio. Hyvät kollegat, taas kerran Tunisia joutuu tällaisten järkyttävien terroristi-iskujen kohteeksi. Meidän pitää nyt uudelleen vielä vakuuttaa solidaarisuutemme tunisialaisia ja Tunisiaa kohtaan. Samaan aikaan kuitenkin tässä on mahdollisuus nyt sanoa, että mitä me voimme konkreettisesti tehdä, jotta voimme tukea naapureitamme komissaari, sanoisin, että meidän pitää ensinnäkin antaa libualaisten palata Libu, jotta Tunisia ei ole elää tällainen maa, joka vastaanottaa naapurista. Ja sitten Libyan vakauden puuttuminen on suuri uhka Tunisialle. Meidän pitää rahoittaa ehkä enemmänkin, niin kuin Bonseri sanoi, Tunisian pyrkimyksiä ja meidän uusi eurooppalainen naapuruspolitiikkamme pitää pyrkiä siihen, että rahoitus on tärkeämpää. Nämä ovat, nämä ovat ne kaksi tärkeintä toimenpidettä, johon pitää ryhtyä, jotta jotta voimme konkreettisesti tukea solidaarisesti Tunisiaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavana yksi minuutti, Gomes. North Africa procu- Kiitos. Pohjois-Afrikan terroristijärjestöt pyrkivät häiritsemään demokratista kehitystä alueella – Susin iskussa myös portugalilaisia kuoli ja tämä oli osoitus siitä, että terroristiiskut eivät tunnu, tunnista rajoja ja syinä ovat köyhyys ja työttömyys. On erittäin tärkeää, että maan talous saadaan parempaan kehitykseen ja Euroopan unionin on ponnisteltava ja nähtävä enemmän vaivaa ja esimerkiksi Libyan ja Tunisian osalta EU-tukea tarvitaan, jotta mahdollinen positiivinen kehitys mahdollistuu ja varsinkin nuorten tilanne helpottuu. On taisteltava terrorismin leviämistä vastaan ja katsottava, miten turvallisesti esimerkiksi pakolaiset turvapaikanhakijat pääsevät alueelta pois, eivätkä jää ihmissalakuljettajien käsiin. Näissä asioissa maa tarvitsee tukeamme, demokraattista kehitystä meidän on maassa tuettava. Kiitos. Kiitos, Vagel. Minuutti. Hyvä komissaari. Minäkin haluan tuomita nämä kamalat Tunisian hyökkäykset, joilla kohdistettiin hyökkäys eurooppalaisiin, monet brittejä, monet jopa omalta alueeltani West Midlandsista. No tämä äh, muistuttaa meitä äh, Lontoon äh, kohtalokkaista hyökkäyksistä. Ja minä haluan äh, sitä osanottoni perheenjäsenille ja myös Tunisian kansalaisille, jotka ovat nyt nähneet maansa joutuvan hyökkäyksen kohteeksi jo toista kertaa lyhyen ajan kuluessa. Äh, ää, Äh, vaalien äh, järjestämisessä Tunisia on esimerkillinen ja sen takia meidän pitää edistää yhteistyötä heidän kanssaan. Meidän pitää pyrkiä turvallisuuden alalla äh, tekemään yhteistyötä, torjumaan terrorismia ja katsomaan myös, että maassa noudatetaan kansainvälisen oikeuden sääntöjä. Miten me voimme tukea terrorismin torjuntaa esimerkiksi jonkunnäköisten asiantuntijakeskusten kautta. Turismihan on Tunisiassa suuri työntarjoaja ja senkin alalla pitää katsoa, miten turvataan turismi, jotta eurooppalaiset ja myös muutkin Tunisiassa matkailevat ovat turvassa. Kiitos. Seuraavana Ajala Sender. Yksi minuutti. Kiitos puhemies minäkin esittäisin solidarisuuteni ja sympatiani tunisialaisille ja eurooppalaisille uhreille. Ajattelen tässä nyt sekä Sussen että Bardon hyökkäyksiä. Siellä ihmiset asettuivat suojaamaan eurooppalaisia matkailijoita. Kaikki tietävät, että matkailuala on todella tärkeä siellä, koska siellä ei ole öljytulomahdollisuuksia niin kuin naapurimailla. Ja tämän terroristit tietävät, sillä he halusivat tappaa Tunisiassa ensimmäisen arabidemokratian. Ja siellä on uudistettu rauhanomaisesti järjestelmää ja apua on saatu EUlta sieltä tuhansia ihmisiä on lähtenyt jihadistiksi, vaikka juuri nuoria tapahtui 2011 tuli takaisin maahan maata rakentamaan hyvin innostuneesti, mutta mitä EU on tehnyt itse asiassa hyvin vähän. Emme ole tehnyt yhtään mitään verrattuna muihin alueisiin, joita kovasti autamme. Ja Tunisiassa tuolla etelässä, siellä on kyse meidän turvallisuudestamme ja on kyse myös näistä nuorista, jotka todella tarvitsevat tukea demokratian ja heidän tulevaisuutensa vuoksi täällä on jo vaadittu lisää toimia aikaisemmassakin vaiheessa. Kiitos. Kiitos. Näin pääsimme puhe, puhujalistan loppuun. Seuraavaksi Catch the Eye-menettely. Kolme puheenvuoropyyntöä. Lafrundiska, hän ei ole täällä paikan päällä. Sitten loput kaksi. Herra Marjansa, yksi minuutti. Viimein viimeisimmät Tunisian iskut olivat todellinen shokki. Tietysti Ranska ja Belgia myöskin. Ja tämä nosti esiin niitä ongelmia, joita maa kohtaa demokraattisessa kehityksessään ja EU tarvitsee strategiaa jolla taistella jihadisteja vastaan. On erittäin tärkeää, että Euroopan unioni jollain tavalla tukee Tunisian taloudellista kehitystä ja on kitkettävä eh, ja tunnistettava köyhyyden syyt ja juuret. Eli on puututtava syihin. Ben Ali, kun hän diktaattorina maata hallitsi, 23 vuoden ajan hän oli maan äh, hallitsija. Ja esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto ei äh, ollut huonossa suhteessa hänen ja tästä kaikesta syntyi velkataakkaa ja nyt on katsottava, miten nämä velkakysymykset saadaan hoidettua. Jakovčić. Tunis za još jedan Kiitos. Tunisia ei joutunut väkivallan kohteeksi ihan sattumalta, eikä sattumalta myöskään kohdistettu terroristi-iskua turismia kohtaan. Kos tässä oli paljon viattomia uhreja, monia perheitä. Tietenkin haluamme tukea solidaarisena ja myös koko kansaa. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta voimme luoda Tunisiaan rauhaa ja vakautta. Ja siihen tarvitaan erilaista apua, ensinnäkin institutionaalista apua, turvatoimia. Meidän täytyy kuitenkin mennä vielä pidemmälle. Nimittäin Tunisiahan on sellainen maa, jota pidetään esimerkkinä siitä, mitä arabikevään jälkeen on mennyt pieleen. Tunisia on hyvä esimerkki. Meidän täytyy nyt auttaa maata, jotta se pystyy sieltä nousemaan jaloilleen. Kiitos. Nyt äh, puhujalista on äh, päättynyt ja annamme äh, komissaarille mahdollisuuden vastata. Kiitos puhemies. Haluan kiittää kaikista puheenvuoroista. Pitkälti ne heijastelivat komissionkin kantaa ja voin varmistaa sen, että Tunisia todellakin on esillä. Ja toivottavasti tällaisiin tilanteisiin enää jouduta. Ja viimeisimmän iskun jälkeen olin yhteydessä välittömästi hallituksen, ilmaisin näin solidarisuutta ja tämän lisäksi halusin eh, osoittaa Euroopan kansalaisille sen, että kyllä Tunisiaan kuitenkin voi vieläkin matkustaa. Tietysti nyt ei ole sopivin hetki sinne mennä, koska nämä iskut eh, vielä ovat kovasti esillä, mutta tärkeää on, että tuemme kuitenkin maata riittävän hyvin. Tämä mainittu Marshall-apuehdotus Kannattaa muistaa, että kyseeseen tulevat myös muut alueen maat, ei pelkästään Tunisia. Ehkä tällainen päivitetty uuden vuosituhannen Marshall-apu voisi todellakin tulla kyseeseen. Tästä aion keskustella mahdollisesti myös Maailmanpankin edustajien kanssa. Heillähän on tämän tyyppisistä asioista parempaa kokemusta. Olisiko mahdollista tällaista mallia hyödyntää? Tunisian osalta voin kuitenkin todeta, että olemme läsnä varsin voimakkaasti ja pyrimme myöskin eh, varoja kerätä ja vielä illemmalla, kun kuken mietintöä naapuruuspolitiikan uudistamisesta tarkastellaan. Tämä nousee uudelleen esiin ja nimenomaan pyrimme siihen, että voidaan taata alueen vakaus. Ja jos tähän ja jotta tähän päästään, on oltava riittävän joustava, joustava myöskin, mitä tulee taloudelliseen tukeen, jotta erilaisiin tilanteisiin on mahdollisuus reagoida. Ja varmasti joustavuutta tarvitaan vakauden toteuttamiseksi ja toivottavasti Euroopan parlamentissa ollaan tästä asiasta samaa mieltä. Korkea edustaja Mogherini varmasti vielä jatkaa tämän asian tarkastelua ja tulee tarkastelemaan sitä, minkä tyyppisiä yhteyksiä tässä esimerkiksi voidaan havaita Libyan suuntaan. Ja toteaisin vielä kertaalleen, että seuraavalla ulkoministeri neuvoston kokoomiskerralla 20. heinäkuuta ähm, Tunisian esillä, tai Pakus maan ulkoministeri tulee osallistumaan lounaallemme. Näinhän yleensä menetellään, jotta voidaan mm, todella käydä kunnolla keskustelua eri asioista. Kiitos. Kiitos, komissaari. Näin pääsimme tämän aiheen päätökseen seuraavana.